Olemme tukeutuneet humanitaarisen avun työntekijöihin ja haluaisin ilmaista kiitollisuuteni heille, jotka ovat riskeeranneet elämänsä auttaakseen haitilaisia. Me tuomme myös komission jäsen Piibalksia, kun yhdistämme jälleenrakennusta ja kehitys rahastosta on annettu rahaa läheisessä yhteistyössä meidän humanitaarisen apumme kanssa esimerkiksi asuntojen rakentamiseen. Me olemme pyrkineet tarkastelemaan Haitin tilannetta kokonaisvaltaisesti niin, että voisimme auttaa ihmisiä heidän välittömässä hädässään, mutta myös niin, että maa voi elpyä. Grazie. La parola ora al commi- ja nyt puheenvuoro on komission jäsen herra Pilbalksilla. Puhemies, arvoisat jäsenet, mekin annamme jälleen rakennukseen. YKhan on jo sitonut 600 miljoonaa kokonaissummasta 1,2 eh, miljardia, jotka on sidottu tähän New Yorkissa. EU kokonaisuutena on sitonut 320 miljoonaa Haitin jälleenrakennukseen, siis jäsenvaltiot ja yhteisö yhdessä. Euroopan unioni on alu, alun perin sitoutunut 460 miljoonaan euroon. Katsomme, että on tarve nostaa summaa vi, yli 500 äh, miljoonan. Tästä sitoumuksestamme olemme jo sitoneet 327 miljoonaa ohjelmia on sopeutettu niin, että ne voivat vastata paremmin tarpeisiin. On jatkettu ohjelmien kestoa ja lisätty rahoitusta. Uusia ohjelmia on käynnistetty, jotta voidaan vastata kasvaviin tarpeisiin. Tällä hetkellä olemme 74 miljoonassa, jotka on sidottu vuonna 2010. Haitin tilanteessa on saavutettu varsin hyviä tuloksia. On ymmärrettävää, että tilanne oli jo hyvin vaikea ennen maanjäristystä ja tilanne sitten tuli yhä haastavemmaksi maanjäristyksen jälkeen. Ja nyt sitten Thomas Hurrikaanin tuhot tähän liittyivät ja poliittinen epävakaus lisääntyi. Tekniset asiantuntijat joutuvat näin ollen työskentelemään hyvin vaikeissa olosuhteissa meidän täytyy pitää mielessämme myös se, että keskipitkän ja pitkän aikavälin jälleenrakennusapua tarvitaan kolmesta viiteen vuotta. Ja koko tälle kaudelle tarvitaan rahoitustukea. Vuosi 2010 omistettiin oikeastaan sille, että saatiin varoja käyttöön, ohjelmia käyntiin, tehtiin teknisiä tutkimuksia ja tarjouskilpailuita – ja nyt vuonna 2011 uskomme, että sitoumukset saadaan nostetuksi yli 100 miljoonan tämän vuoden aikana. EUn kehitysavussa toistaiseksi olemme keskittyneet siihen, että voimme tarjota hallitukselle toimintaedellytykset. Tämä auttaa peruspalveluiden tarjoamisessa. Koulut, puolustusjärjestelmän, terveydenhoidon, poliisitoimen ylläpitämisen ja sen, että voidaan ylläpitää työpaikkoja myös julkisella sektorilla. Toiseksi tarvitaan jälleen rakennusta strategisessa infrastruktuurissa ja teiden rakentamista. Kolmanneksi täytyy olla valmis myös vastaisuudessa katastrofitilanteisiin. Meillä on tavoitteena tehdä vahvempi Haiti maanjäristyksen jälkeen, vahvempi kuin mitä se oli ennen sitä. Totta kai me tarvitsemme vahvaa hallitusta ja täytyy keskittyä tiettyihin prioriteetteihin. Me seuraamme pitkälti niitä prioriteetteja, joita hallitus on määritellyt. He haluavat aivan erityisesti keskittyä siihen, että he saavat tukea budjettirahoituksen kautta ja toiseksi he haluavat keskittyä infrastruktuurihankkeisiin. Kenties parantamisen varaa on siinä, että koordinaatiota voitaisiin tehostaa ja komission jäsenvaltioiden välisiä vahvuuksia voitaisiin paremmin hyödyntää. Meillähän on yhteisiä hankkeita jäsenvaltioiden kesken. Meillä on myös hyviä kokemuksia siitä, että tehdään kumppaneiden kanssa yhteistyötä jälleenrakennuskomission puitteissa. Tätäkin kautta menettelyä voidaan nopeuttaa. Mutta uskon, että me tarvitsemme todellakin vakautta ja demokra- demokraattista toimintaa Haitiin, koska sehän on ennakkoedellytys sille, että YK ja koko kansainvälinen yhteisö voi toimia menestyksekkäästi. Arvoisat jäsenet me yritämme parhaamme. Me voimme tehdä parempaa työtä, me otamme opiksi kokemuksistamme. Me olemme esittäneet omat sitoumuksemme ja todellakin uskon, että tilanne näyttäytyy yksipuolisesti toki varsin korrektissa valossa oikeanlaisena, mutta me tarvitsemme eh, selkeää muutosta paikan päällä niin, että saamme vakautta, poliittista vakautta. Tähän vaaditaan vielä lisää ponnisteluja eh, Haitin jälleenrakennuksessa. Kiitos. Grazie Ora la Kiitoksia komission jäsenet ja nyt ryhmien, poliittisten ryhmien nimissä puhujat pyytäisin kaikkia pitäytymään puhu, puheajoissaan, koska meillä on pitkät keskustelut edessä tänä iltana. Aloitamme kansanpuolueen ryhmästä. Rouva Strifler, kaksi minuuttia. Madame euh, le commissaire. Niin, puhemies, komission jäsen, hyvät jäsen. Jälleen äh, maanjäristyksen jälkeen Haiti on edelleenkin katastrofitilanteessa. Jälleen rakennus on juuri ja juuri päässyt alkuun poliittista tahtoa on puuttunut, Haitin viranomaiset eivät ole tehneet riittäviä päätöksiä ja kansainvälinen yhteisö ei ole toiminut riittävän tehokkaasti. Jos Haitin viranomaiset eivät tee puutoksia, päätöksiä, niin ne rauniot, jotka tällä hetkellä siellä edelleenkin ovat jälleenrakennuksen tiellä, eivät siitä itsekseen mihinkään siirry. Edistystä on saatava aikaiseksi, jotta ihmiset voivat pelastua. Kuitenkaan avunantajat eivät voi korjata Haitin viranomaisten puutteita. Meidän täytyy tukea legitiimiä vaaliprosessia, joka on avoin, jotta saadaan taatuksi vakaus ja poliittinen tahto, jota tarvitaan jälleenrakennuksen tueksi. Tämä vaatii myös sitä, että jatkossa viranomaiset Haitissa saadaan uudenlainen tasapaino kaikilla tasoilla niin, että demokratia täysin toimii koko jälleenrakennuksen ajan. Tämän lisäksi on keskeistä, että Euroopan komissio jälleenrakennuskomission osapuolena tutkii myös omaa rahoituspanostaan niin, että tätä mandaattia vielä tutkitaan, jotta voidaan taata sen toiminta. Kansainvälinen yhteisö päätti maanjäristyksen jälkeen siitä, että jälleenrakennus tehdään toisella tavalla niin, että kerta kaikkiaan voidaan puuttua niihin syvällisiin syihin, jotka johtavat köyhyyteen Haitissa. Kiitos. Kiitoksia sosialistien ja demokraattien nimissä rouva Kretu, minuutti, puolitoista minuuttia. Komissar, tragedia devastat Haiti. Puhemies, komission jäsen, maanjäristyksen jälkeen jälleen rakennustoiminta on edelleenkin hyvin kaukana niistä sitoumuksista, jotka kansainvälinen yhteisö antoi ja hyvin kaukana kansalaisten odotuksesta. Nyt ollaan jonkinlaisessa umpikujassa, pysähtyneessä tilassa. Kolera on iskenyt Haitiin ja tilanne on kaoottinen, jopa tarahon turvaajia siellä tarvittaisiin. Meidän täytyy todellakin toimia haitissa myös jatkossa. Muutoin käy niin, että jo aiemmat toimemme ovat vaarassa. On tehty tutkimus koleran syistä. Nyt täytyisi rauhoitella mielialoja. YK rauhanturvajiin kohdistuu melko moista aggressiota tästäkin syystä. Vaalit järjestetään, mutta vielä ennen vaaleja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme aikaiseksi sellaisen jälleenrakennustyön, joka auttaa tätä aluetta kokonaisuutena. New Yorkissa äh, maaliskuussa on luvattu valtavasti apua Haitille, mutta vain pieni osa siitä on toteutunut tällä hetkellä. Äh, Euroopan unionin kaikista suurin avunantaja tällä hetkellä. Kun ajatellaan miljoonia haitilaisia, jotka ovat jääneet henkiin maanjäristyksestä ja heidän tarpeitaan, niin meidän täytyy varmistaa, että todellakin tarjoamme eh, elinkelpoiselle valtiolle tukemme Haitissa. Grazie per il gruppo dell'Alde. Kiitoksia ja alderyhmän nimissä herra Görens kaksi minuuttia. la Puhemies, komission jäsenten puheenvuorot johtavat minut esittämään kaksi kommenttia. Ensinnäkin vuosi maan järjestyksen jälkeen edelleenkin Haiti on raunioina. Katastrofin laajuus johti siihen, että maa joutui valtaviin ongelmiin. Me tiedämme myös sen, että siviiliuhrien lisäksi maanjäristys romutti myös valtion ytimen, vaikkakin se oli luonnonkatastrofi. Rakenteellisia ongelmia on, hallinnossa on puutteita ja tämä tuo esille eh, ne haasteet, joihin avustajat törmäävät paikan päällä. Vaikkakin on lieventäviä asianhaaroja, niin päätoimiva, toimijat, päätoimija, jota ilman mikään ei toimi, on Haitin hallinto. Kukaan ei halua Haitista minkäänlaista holhouksen alaista valtiota – meidän täytyy tukea Haitia valtiona, sitä täytyy auttaa. Euroopan unioni ei muuten tee velvollisuuksiaan tällä alalla. Euroopan unioni on antanut ilmoituksia tukitoimistaan. Vielä odotamme toteutumisvaihetta. Jatkossa uni, unionilta odotamme sitä, että se todellakin pitää kiinni lupauksistaan. Ja ennen kaikkea sen täytyy auttaa Haitia valtiona pääsemään eteenpäin tästä tilanteesta, äh, joka on riippuvuuden ja kyvyttömyyden tilanne. Toivottavasti tilanne muuttuu lähikuukausina. Grazie per il gruppo Kiitoksia. Vihreiden ryhmän nimissä Rouva Sargentini, kaksi minuuttia. Kiitos äh, puhemies. Kysymys kuuluu, miten rakennamme valtion, joka on kaatunut Haitioon äh, tavallaan kaatuva valtio? Onko tässä kysymys edessä jälleen rakentamisesta, kun siellä ei varsinaisesti ollut demokratia aikaisemminkaan? Tämä on nyt meidän tehtävämme ja kaikki komission jäsenet eivät ponnistelevat, mutta vastausta ei ole vielä löytynyt. Esimerkiksi marraskuun vaaleissa oli paljon petoksia ja ihmisiä on peloteltu, eikä se todellakaan auta meitä tämän valtion niin kutsutussa jälleenrakentamisessa. Ihmiset olivat huonossa tilanteessa jo ennen maanjäristystä. Ja esimerkiksi seksuaalinen väkivalta naisia ja lapsia kohtaan näissä leireissä on ihan järkyttävää. Ja tämän lisäksi Baby Doc on palannut Haitille. Ja ehkäpä hän kuvittelee voivansa siellä hyötyä jollain tavalla tästä äh, surkeudesta, missä ihmiset nyt äh, ovat. Sen vuoksi, että hänen rahansa ovat nähtävästi loppu. Tätä emme toivo haitilaisille. Mikä on meidän vastauksemme? Ottaen huomioon tämä katastrofi, ja se, että siellä on jo vuosia yritetty rakentaa yhteiskuntaa, mutta sieltä puuttuu järjestäytymis- ja organisaatiokapasiteettia. Meidän täytyy siirtyä hätäavusta nyt ö, kehitysapuun, mutta sitä välistä puuttuu jotain. Eikä se ole mitään, mitä me vedämme hatusta, vaan se on jotain, mitä meidän täytyy todellakin miettiä koska jos maassa ei tunneta demokratiaa eikä edes kunnollista hallintoa, toivotan komission jäsenille tässä onnea ja voimia ja menestystä. Grazie per il gruppo dei conservatori e riformisti. Kiitoksia. EKR-ryhmän nimissä edustaja Deva, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On hyvä, että me käymme uudelleen tämän keskustelun. Mehän keskustelimme hiljattain tästä. Se osoittaa, että Haitin kansalaisten äh, huolenaiheet ovat tärkeitä meille, itse asiassa meille tärkeämpiä kuin Haitin hallitukselle. Me pudemme, puhumme vastuusta suojella, suojella diktaattoreita ja massamurhaajia vastaan. Mutta miten sitten me voimme suojella kansalaisia tehotonta hallitusta vastaan, joka ei välitä kansalaisistaan? Siellä on kuollut todella paljon ihmisiä mutta äh, vain viisi prosenttia romusta on siivottu. 15 prosenttia taloista on rakennettu tavalla tai toisella takaisin. Mikäli Haitin hallitus ei välitä omasta kansastaan, silloin meidän täytyy käyttää meidän velvollisuuskonseptiamme suojellaksemme heitä. On aika absurdia, että me tässä pyydämme kahta erinomaista komission jäsentä tulemaan tänne parlamenttiin kertomaan, mitä kaikkea he voivat ja eivät voi tehdä, koska paikallinen kapasiteetti ottaa vastaan apua on niin heikko kun maanjäristys tapahtuu, se mitä ensin on tehtävä, on selvittää pois tämä, siivota pois kaikki tämä romu. Siihen tarvitaan raskasta koneistoa, helikoptereita, kuormia, autoja, traktoreita, kaikkea. Ja jos siellä ei ole tätä laitteistoa, se täytyy tuoda jostain. Ja ihmiset, jotka osaavat ajaa niitä, heidät täytyy tuoda paikalle. Mutta yksikään jäsenvalta ei ole tätä tehnyt. Eikä voi olettaa, että Oxfam ja Pelastakaa lapset säätiö lähtisivät sinne ajelemaan traktoreita ja korjaamaan pois kiviä ja, ja romua. Eli meidän täytyy olla käytännöllisiä, kun me lähdemme auttamaan näitä ihmisiä. Grazie per il gruppo confederale. Kiitoksia GUE-ryhmän nimissä edustaja Enään. Kolme minuuttia. Merci, madame la présidente. Il y a... Puhemies, vuosi sitten Haiti ja Haitin kansa joutuivat järkyttävän katastrofin uhreiksi, kuoleman ja tuhon uhreiksi. Haitin kansa on ollut äärimmäisen rohkea ja kansalaiset ovat halunneet auttaa toisiansa usein apuaan tarjoavat juuri ne, joilla ei juuri mitään ole annettavaa, jotka ovat köyhiä. Kuuba esimerkiksi on halunnut auttaa haitilaisia pyyteettä. Tällä hetkellä kolerasta kärsii valtava määrä ihmisiä. Ja haitilaiset tekevät kaikkensa pitääkseen terveydenhuollon toiminnassa. Kun ajatellaan esimerkiksi vaikkapa Norjaa, niin se nyt on pyytänyt sitten Kuubaa auttamaan. Tämä on jo aika kuvaavaa tilanteelle. Jos vain piiloudumme mediaattisen toiminnan taakse, emmekä toimi, siellähän tietenkin on poliittiset ja taloudelliset edut ensimmäisenä mielessä, ei suinkaan Haitin valtion pysyvä jälleenrakennus ja Haitin talouden kehittäminen. Historiallinen vastuu luonnollisesti on äh, Haidin tilanteesta. Ja sen takia ei voi hyväksyä sitä, että esimerkiksi Yhdysvallat on ottanut jonkinlaisen roolin äh, läksyttäjänä tässä. Äh, Maailmanpankin ja IMFn tehtävä on nimenomaan perua Haitin velat, jotta se voi toipua. Humanitaarinen toiminta ei ole pystynyt saamaan aikaiseksi pysyviä ratkaisuja väestön kannalta vaan pikemminkin se on demokraattisen kehityksen estänä toiminut pitkällä aikavälillä. Nimenomaan kun ajatellaan humania näkökulmaa äh, väestön näkökulmasta. Kansainvälinen yhteisö on sitonut valtavat summat rahaa jälleen rakennukseen, mutta mistä jälleen rakennuksesta me todella puhumme? Tämä on äh, jäänyt vielä nähtäväksi. Kuka päättää viime kädessä hankkeista? Käykö niin kuin Kosovassa, että väkiä työttömiksi ja monikansalliset yritykset tulevat jälleen rakennukseen mukaan rakentamaan uutta kansakuntaa ja tarjouskilpailut siellä vain jylläävät. Tämä on jonkinlainen uuskolonialistinen tai paternalistinen holhoava näkökulma. Pitäisi saada aikaiseksi Haitin kansan uudelleen syntymä demokratian kautta, jota kansa itse on johtamassa kansan täytyy pystyä emansipoitumaan äh, Ranskan kolonisaatiokauden jälkeen. Nyt puhutaan myös tietynlaisesta korvaushengestä näiltä, näistä kolonialismin aikakauden tuhoista. Euroopan unioni ja erityisesti Ranska ovat äh, velkasuhteessa moraalisesti haitiin. Meidän täytyy kunnioittaa tätä kunniavelkaa. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. EFD-ryhmän nimissä herra Belder, minuutti. Kiitos rouva puhemies. Vuosi tämän järkyttävän maanjärjestyksen jälkeen Haitin jälleen rakentaminen on mennyt tuskallisen hitaasti, mutta toki siellä on päästy eteenpäinkin ja meidän apumme Haitille on välttämätön, varsinkin nyt kun koleraepidemia on tappanut ihmisiä. Meidän täytyy auttaa elintarviketurvallisuutta. Maataloussektori on kärsinyt kovasti ja sen vuoksi maa on nyt riippuvainen elintarvikkeiden tuonnista ja meidän täytyisi nyt pyrkiä rakentamaan uudelleen paikallista infrastruktuuria, maantaloutta ja mikrolainat ovat tässä erittäin tärkeitä, koska sillä tavalla voimme stimuloida ihmisiä alhaalta ylös ylöspäin. Onko komissio samaa mieltä? Ja äh, ensimmäinen presidenttivaalikierros oli surullinen ja äh, on käynyt äh, selväksi raporteista, että poliittinen tilanne on hankala. Ja puhemies, Haitista on tehty mahtava kirja jossa on mahtavia kuvia äh, jossa äh, ihmiset korjaavat tätä romua pois ja eräällä miehellä on siinä teepaita päällä, jossa lukee Haiti, älä kuole. Ja tämä on meille kanssa ajattelemista, äh, antaa ajattelemista ja meidän tulee jatkossakin tukea tätä maata. Grazie. Ora la parola agli altri oratoristi. Ja nyt muut puhujat Kaczmarek, kaksi minuuttia. Unia Europejska nie zapomniała o Haiti. Do tej pory jesteśmy... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. EU ei ole unohtanut Haitia. Me edelleenkin annamme eniten humanitaarista apua Haitille. Mutta on surullista, että maa on edelleenkin poliittisesti ja taloudellisesti raunioina. Meidän täytyy oikeastaan toimia kahdessa vaiheessa Haitin suhteen. Ensinnäkin täytyy auttaa kansaa ja vastata kaikista kiireellisimpiin tarpeisiin. Toisessa vaiheessa pitää keskittyä jälleenrakentamiseen sekä taloudellisesti että poliittisesti. Koleran puhkeamisen seurauksena, hirmumyrskyn takia, poliittisen epävakauden eh, takia jälleen rakennus ja humanitaarinen avustustoiminta vaativat pidempään eh, kuin mitä oletimme. Toisen vaiheeseen ei ole oikeastaan päästy vielä sillä tahdilla kuin mihin pyrimme. Haitin kriisi jatkuu ja meidän sitoumuksemme on jatkossakin tarpeen. Komission jäsen Pibalks totesi, että EU on jo nyt sitonut puolet niistä resursseista, jotka olemme eh, ilmoittaneet antavamme Haitin jälleenrakennukseen. Meidän täytyy todellakin mobilisoitua niin, että että jatkossakin me voimme täyttää sitoumuksemme. Sadat tuhannet ihmiset asuvat edelleenkin väliaikaisissa leireissä ja koleraan on kuollut tuhansia ihmisiä. Alusta lähtien olemme olleet sitä mieltä, että haitilaiset ovat itse vastuussa, päävastuussa jälleenrakennuksesta rakennuksesta totta kai valtavat paineet kohdistuvat esimerkiksi elintarviketuotantoon paikallisesti ja alueellisesti. Meidän täytyy vahvistaa humanitaarista apua edelleenkin. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia ja edustaja Arsenis, puolitoista minuuttia. Πραγματικά η Αϊτή είναι μια μοναδική περίπτωση. Haiti on äh, tämänhetkinen kysymys. Tässä ei ole kysymys humanitaarisesta kriisistä, johon me annamme rahaa ja jossa hallitus huolehtii siitä, että asiat toteutetaan. Ei, me tiedämme, että tämä maa on romahtanut ja luonnollisesti äh, kun sinne pumpataan rahaa, korruptio vain lisääntyy ja sitä kautta tämän maan on vielä vaikeampi päästä tästä kriisistä eteenpäin. Sen vuoksi meidän täytyisi olla voimakkaampia ja vakaampia ja, ja kohdennettumpia meidän toimissamme. Ja edustaja Deva puhui siitä, että kaikki se romu ja, ja kivikasat on, on, on korjattava pois. Toki se on totta, sen täytyy olla meidän prioriteettemme, eikä vasta viiden vuoden kuluttua, vaan nyt. Sillä tässä maassa tarvitaan niin paljon kaiken näköistä ja siihenkin tarvitaan energiaa. Ja meidän täytyy sillekin asialle jotain tehdä, mitä tulee sitten esimerkiksi puhtaaseen veteen, tämä maa on saatava seisomaan omilla jaloillaan ja kansalaisten täytyy voida ajatella huomista sen sijaan, että he ajattelevat vain jokapäiväistä selviämistä. La parola all'onore. Kiitoksia. Herra Rinaldi, minuutti. Haiti on oma tapauksensa. Kun me muistelemme näitä vuosipäiviä meidän kannattaa muistella myöskin uhreja ja oppia tästä jotain. Haidin, Haitin osalta tilanne on toinen. Mitään ei ole vielä lopullisesti tapahtunut. Vuosi on kulunut maanjäristyksestä. Se oli seisminen järistys ja myöskin maanjäristys terveydenhoitoalalla koleran muodossa maanjäristys ja myöskin historiallinen maanjäristys tietyssä mielessä, kun ajattelemme tilannetta entisen dikta- diktaattorin paluuta maahan. Olin kesäkuussa. Kesäkuussa tehtiin erinomaista työtä Haitissa, mutta nyt tarvitaan poliittista roolia, painavampaa roolia, jolla on selkeät tavoitteet ja osallistuminen jälleenrakennukseen. Meidän täytyy myöskin saada paikallinen väestö ja kansalaisjärjestöt mukaan tähän toimintaan. Kansalliset ja hallinnolliset toimielimet on saatava mukaan ja kansalaiset ja kansainvälinen yhteisö. Ja seuraavana puhujana Rivasi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Seuranta mission johdosta, jossa olin mukana, olen havainnut, mikä tilanne on Haitissa. Nyt on siirryttävä eteenpäin kehitystuen vaiheesta. Kyse on, on siitä, että valtio ei ole koskaan ollutkaan kovinkaan, ko, kovin vakaa. Tällä hetkellä on valtavat määrät raunioita äh, äh, korjattavana pois. Ja Pöho Hansissa tämä tilanne on totta kai kaikista selvin. Toinen prioriteetti on hallinto. Olen tyytyväinen siitä, että Euroopan unioni voi tukea suuressa määrin Haitin budjettia. Tämähän on ainut tapa antaa Haitille ja haitilaisille oma toimintavapaus, toimintamahdollisuus. Kun tarjotaan peruspalveluita, niin kuten esimerkiksi terveydenhuoltoa, niin se on paras tapa toimia. Kaikkea ei voida kuitenkaan toimittaa alihankintana kansalaisjärjestöille. Täytyy järjestää vaalit. Vaalit pitäisi toteuttaa niin, että lopputuloksena oli se, että päästään eroon korruptoituneesta eliitistä. Tällä hetkellä kauppa ja maan tuotantokapasiteetti on, on korruption vallassa Haitin täytyy päästä eroon siitä riippuvuussuhteesta, joka vallitsi jo ennen maan järjestystä. Unionilla on oltava selkeät johdonmukaiset prioriteetit niin, että voidaan saada aikaiseksi julkisia palveluja niin, että Haitin tuleva hallitus voi sitten niitä toteuttaa. Nicholson. Herra Nicholson, minuutti. Kiitos puhemies. Minulla on kunnia syyskuussa käydä Rivasin kanssa AKP matkalla Haitilla ja mikään ei ollut valmistanut minua siihen, mitä minä siellä näin. Haluan sanoa koko joukon asioita tänä iltana. Yksi on se, että meidän on siirryttävä humanitaarista avusta välittömästi jälleen rakentamiseen. Tässä asia ei ole mennyt eteenpäin. Toki olen kuullut monia hienoja asioita täällä tänä iltana, mutta se ei ole mahdollista, ellei tapahdu enempää. Meidän on painostettava enemmän niitä, jotka ovat luvanneet antaa tukea, että he toimittavat tämän tuen. Ja meidän täytyy myös äh, painostaa YKta toimimaan nopeammin. Tämän täytyy tulla hyvin selväksi. Kun kuuntelin komission jäsentä, hän on oikeassa. Me tarvitsemme poliittista vakautta ja minä toivon ja rukoilen, että me saamme tämän poliittisen vakauden, mutta en ole sitä ollenkaan vakuuttunut kun me kävimme siellä haitilaiset ihmiset ovat hyvin ylpeitä ihmisiä, he ovat mahtavia ihmisiä. Michelle ja minä me katselimme heitä aamulla kuudelta, kun he tulivat teltoistansa lastensa kanssa, puhtaat lapset, ihmiset hymyilevinä. Ja sitten ihmetteli, miten he kykenevät edes hymyilemään. Mutta siellä on myös paljon ihmisiä, jotka riskeeraavat elämänsä kansalaisjärjestöistä ja komission henkilökunta toimi siellä myös mainiolla tavalla. Eikä meidän tule unohtava, unohtaa, että nämä ihmiset riskeeraavat elämänsä päivittäin auttaakseen haitilaisia. Meidän ei tule unohtaa haitin kansaa, meidän on työskenneltävä ja autettava heitä ja meidän on puhuttava täällä vaikka kymmenen kertaa, jotta me saamme tämän tehtyä. Kiitos. Kollegi, capisco che... Arvoisat kollegat, ymmärrän, että tämä on intohimoja herättävä teema, mutta minuutti ei ole kaksi minuuttia, joten pyydän teitä pitäytymään puheajoissanne. Seuraava puhuja, Preda, kaksi minuuttia. Puhemies, 12. tammikuuta 2010 Haitin valtio romahti. Nyt vuotta myöhemmin tämän järkyttävän maanjärjestyksen jälkeen jälleen rakennus on yhä alkuvaiheessaan. Koleraepidemia ja vaalit ovat vain monimutkaistaneet tilannetta. Pohopans on tällä hetkellä valtava pakolaisleiri Haitelaiset selviytyvät vain kansalaisjärjestöjen tuella ja kansalaisjärjestöjen apu kyllä on kunnianarvoisa. Kiitokset siihen suuntaan. Haiti on oikeastaan muotoutunut nyt kansalaisjärjestöjen valtakunnasta. Miten tähän on tultu? Tilannehän oli täysin katastrofaalinen. Raivaus toiminta täytyy saada kunnolla käyntiin, sen täytyy jatkua, koska koko Haitin valtio on rakennettava uudestaan. Ei ole instituutioita, hallinto on heikkoa. Todellakin ponnistelujen, ponnistelujen pitää keskittyä siihen, että demokratia saadaan kehitetyksi haitissa ja saadaan asianmukainen hallinto rakenteineen. avoimuus on vaalien toisella kierroksella oleellista. Täytyy korostaa tätä äärimmäisen vahvasti. Lisäksi haluaisin lisätä sen, että Haitin jälleenrakennus on toteutettava toisella tavalla. Toisella tavalla tarkoittaa sitä, että, että paremmin kuin aikaisemmin, niin että voidaan ennaltaehkäistä, välttää jatkossa tällaiset katastrofit. Jälleen rakennuksessa on huomioitava myös paikallinen toiminta. Haitilaiset ovat ensisijaisessa tässä ensisijaisessa roolissa. Cortes Lastra puolitoista minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, arvoisat komission jäsenet, kollegat. En haluaisi aloittaa puheenvuoroani ilman, että tervehdin niitä kansalaisjärjestön edustajia, jotka tekevät työtä paikan päällä. He edustavat äh, parhaita arvoja, joita mm, ihmiskunnalla on. On kulunut vuosi Haitin maanjäristyksestä ja nyt on tullut hetki, jolloin meidän pitää lisätä tehokkuuttamme. Meillä on paljon ongelmia joita meidän on kiireesti kohdattava. Se on aivan selvää. Ensinnäkin terveydenhoitojärjestelmän rakentaminen, puhtauden takaaminen, ja kun nämä on ratkaistu, meidän täytyy kohdata asuntoongelma, meidän täytyy myöskin ratkaista maanomistuskysymykset hyvin nopeasti. Me tarvitsemme myöskin legitiimin ja demokraattisesti valitun hallituksen, joka on kykenevä neuvottelemaan. Joten tilanne ei ole helppo, mutta me tarvitsemme tätä legitiimiä hallitusta, jotta tilanne Haitissa voisi tulla paremmaksi Monet kollegat ovat maininneet jo rauniot. Se on myöskin poliittinen ongelma. Ja meidän täytyy tarkastella myöskin tulevaisuutta, jotta me luomme aikaan pitkän tähtäimen koulutusstrategian. Ja jos tällainen olisi ollut olemassa, julkinen koulutusjärjestelmä olisi ollut olemassa, niin monilta ongelmilta olisi vältytty meidän täytyy myöskin saada, tai meidän täytyy taistella köyhyyttä vastaan. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Ziobro, minuutti. Na Haiti doszło do strasznego kataklizmu, ogromnego trzęsienia ziemi. W wyniku tego... Vuosi sitten Haiti joutui järkyttävän maanjäristyksen uhriksi. Yli 200 000 ihmistä kuoli, tuhannet menettivät kotiinsa. Jälleen rakennustehtävä on valtava humanitaarinen ponnistus. Haiti ei tarvitse pelkästään materiaalia ja rahoitustukea, vaan se tarvitsee myös poliittista vakautta ja apua tällä alalla, muuten se ei voi kehittyä. Koleraepidemia uhkaa edelleenkin tuhansia ihmisiä. Haitin kokemukset osoittavat sen, että jopa valtavakaan rahoitus ei auta, jos sitä ei käytetä asianmukaisesti. Me voimme todeta, että tarvitaan tehokasta kansainvälisen avun järjestelmää. Tällaisia katastrofeja voi sattua missä päin maailmaa tahansa. Grazie, la parola... Kiitoksia. Seuraava puhuja on rouva Omen Reuten. Puolitoista minuuttia. Puhemies. Rova puhemies, arvoisat komission jäsenet, arvon kollegat. Kun ajattelen Haitia, ajattelen Haitin kansalaisia, mutta myös Euroopan kansalaisia, jotka ovat antaneet uskomattoman paljon tukea Haitin ihmisille. Ajattelen myös näitä avustustyöntekijöitä, jotka siellä työskentelevät. Mutta tämä on tämä positiivinen puoli tästä. Meidän täytyy ottaa nyt opiksi ja se, mitä meidän pitää oppia, se jaetaan kolmeen. Ensinnäkin koordinointi. Koordinointi ei ole onnistunut hyvällä tavalla, ainakaan raporttien perusteella äh, ei olla onnistuttu äh, ainakaan jälleenrakentamisessa. Ja sitten äh, ajattelen myös avunannon tehokkuutta, joka liittyy koordinointiin. Millä tavalla tässä voitaisiin toimia tehokkaammin? Toinen asia, on korruptio. Mikäli me haluamme, että Euroopan kansalaiset antavat apua ja tukea, niin he eivät halua, että tätä tukea käytetään väärällä tavalla. Me emme halua sitä viranomaisina emmekä kansalaisina. Mitä voimme tehdä huolehtiaksemme siitä, että paremman koordinoinnin kautta saadaan korruptio kitkettyä järjestelmästä? Kolmas näkökulma liittyy poliittisiin asioihin. Ilman poliittista vakautta ja vahvaa hallintoa kestävä jälleenrakentaminen ei voi onnistua. Ensimmäinen vaalikierros on käyty hieman epäilyttävä sellainen. Ja nyt sitten katsotaan, millä tavalla amerikkalaiset ja muut voivat huolehtia siitä, että seuraava vaalikierros toimii paremmin. Meillä eurooppalaisilla on sitoumus Haitin suuntaan ja minusta meidän täytyy jatkossakin olla solidaarisia siihen suuntaan. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraava puhuja rouva Estrella, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, maanjäristys sai Haitin äh, pahimpaan humanitaariseen kriisiinsä tuhansia kuolleita, tuhansia ihmisiä ilman asuntoja. Kansainvälinen yhteisö on luvannut paljon, mutta antanut varsin vähän, eikä voida ymmärtää, miksi tämä jälleenrakennusprosessi on näin hidas, huolimatta Euroopan unionin hyvästä tahdosta ja siitä työstä, mitä kansalaisjärjestöt tekevät Tilanne on pahentunut entisestään koleraepidemian ja poliittisen epävakauden jälkeen. Ja tämä on saanut aikaan paljon väkivaltaisuutta joidenka, jonka uhrina ovat ennen kaikkea naiset ja lapset. Meidän on jatkettava apuamme jälleenrakennustyössä, jotta me voisimme parantaa eh, haavoittuvien kansalaisryhmien tilannetta Haitissa. Meidän on myöskin myötävaikuttava, myötävaikutettava siihen, että katastrofien ennaltaehkäisy toimisi pitkällä tähtäimellä. Tässä mielessä haluaisin tervehtiä niitä ehdotuksia, joita komissio on tehnyt, niiden tavoitteena on luoda vastauksia Euroopan tasolla äh, koskien hätärakenteiden aikaansaamista ja tarkoituksena on myöskin hätäohjelmien aikaansaaminen ja eurooppalaisen keskuksen luominen, jolla voitaisiin vastata tällaisissa kriisitilanteissa antamalla humanitaarista apua ja kansalaisten suojelua. Näin voitaisiin myöskin tukea vaaratilanteissa. Se on hyvä vastaus Euroopan unionin toimesta katastrofitilanteissa. Seuraava puhuja on herra Valesha, puolitoista minuuttia. Puhemies. Pian edellisestä keskustelusta, jonka kävimme Haitin jälleenrakennuksesta ja humanitaarisesta avusta, on kulunut yksi vuosi. Edelleenkin uhrit, uhrien määrä vain lisääntyy on tärkeää tehdä myös johtopäätöksiä tilanteesta. Ensinnäkin seksuaalisen väkivallan epidemia on saatava kuriin. 250 raiskaustapausta on vuoden aikana raportoitu ja väkivalta vain lisääntyy. Tähän epäinhimilliseen ilmiön on puututtava ja on estettävä seksuaalinen väkivalta haitissa. Toinen seikka on koleraepidemia. Tällä hetkellä tartuntojen määrä vähenee, mutta se liittyy siihen, mitä vuoden aikaa eletään. Nyt on myös sellaisia potilaita, jotka vain teeskentelevät koleran oireita, jotta saisivat hoitoa. Näille ihmisille yö, jonka he voivat viettää sairaalassa, on, on parempi vaihtoehto kuin telttayö. Koleraepidemia varmasti pahenee, kun vuosi tästä etenee. Tämäkin pitää panna merkille ja ryhtyä toimiin. Grazie per eh, il catch the eye. Kiitoksia ja seuraavaksi catch the eye. Ensimmäinen puhe, puhuja herra Kelly. They say that God helps those who help them. Sanot, sanotaan, että eh, Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään mutta Eurooppa ei tässä ole kyllä toiminut ajatellen, mitä Deva täällä puhui hallituksesta, joka on korruptoitunut eikä tunnu ollenkaan välittävän omista kansalaisistaan. Siitä huolimatta meidän on tehtävä hyvää työtämme YK ja kansalaisjärjestöjen kanssa sitä kautta me voimme selvitä. Muutamat irlantilaiset bisnesmiehet ovat siellä myös auttamassa mutta siitä huolimatta se, mitä voitaisiin saada aikaiseksi, jos olisi toimiva hallitus, äh, on su- siinä on suuri ero ja sen vuoksi meidän täytyy antaa sinne selkeä äh, viesti ja toivon mukaan äh, saamme paremman hallituksen ja sitten ehkä muutakin ongelmia saadaan ratkaistua. Kiitos. Flašika Venokova, seuraava puhuja. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, pán komisár. Kiitos puhemies komission jäsenet. Vaikkakin maanjäristyksen jälkiä korjataan edelleen, niin väestö kärsii perustarpeiden puutoksista. Tämän lisäksi hallitus on kovin epävakaa. Demokraattisia arvoja ei ole olemassakaan ja koleraepidemia tuhoaa väestöä. On tarpeen ryhtyä toimiin myös seksuaalisen rikollisuuden ehkäisemiseksi. EU on sitoutunut tiettyihin avustustoimiin. Meidän täytyy pitää prioriteetteina perustarpeita, asunto, olosuhteiden parantamista. Ihmisethän elävät väliaikaisissa telttaleireissä. Meidän on määriteltävä tavoitteemme se, että saamme sairaalat kuntoon, hallinnon kuntoon, terveydenhuollon kuntoon. Grazie. La parola all'onorevole Figueiredo. Figueiredo, seuraava puhuja. Kiitoksia, rouva puhemies. Me haluaisi, haluaisin toistaa solidaarisuuden toivomuksemme Haitin kansan kanssa, joka on joutunut koleraepidemian ja maanjäristyksen uhriksi. On lisää apua annettava kansalle myöskin näin, tämän sairausepidemian takia, mutta tämä apu ei ole aina tullut perille. Meidän täytyy kontrolloida, mitä avulle eh, tapahtuu, sille avulle, jota Euroopan unioni on antanut. Ja meidän täytyy seurata hyvin tarkkaan niitä toimia, niitä solidaarisuustoimia, joita eri alueen maat, kuten Kuuba, ovat esimerkillisesti antaneet. Kuuban hallitus on lähettänyt lääkäreitä ja erikoishenkilökuntaa, jotka ovat jo hoitaneet yli 50 000 ihmistä koleraepidemian uhreja. Me tarvitsemme äh, apua myöskin energiaa, maatalous ja elintarvikehuollolle. Euroopan unionin tulisi ottaa huomioon nämä mallit ja toimia aktiivisemmin. On kiireellisesti ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta voitaisiin nopeuttaa jälleenrakennusta ja parantaa kansan elinolosuhteita. Me vaadimme äh, kuitenkin, että on myös äh, kunnioitettava alueellista itsemääräämis oikeutta Haitin osalta. Basescu, seuraava puhuja. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. La un an după cutremurul devastator din Haiti, rezultatele concrete ale... Kiitos puhemies. Vuosi maanjäristyksen jälkeen paikan päällä ei edelleenkään näy konkreettisesti ne ponnistelut, joita kansainvälinen yhteisö on ilmoittanut tekemänsä. Haitin valtiolla on suuria puutteita kapasiteetissa ottaa vastaan apua. Viranomaiset eivät ole voineet ryhtyä jälleenrakennustoimiin varsinaisesti. Todellakin tämä tavoite on elintärkeä niin, että kansainvälisen yhteisön tarjoama apu voitaisiin hyödyntää. Tilanne jatkuu entisellään, jos Haitin valtiota ei päästä jälleen rakentamaan niin, että se on toimiva valtio. Euroopan unionin täytyy ponnistella kaikki mahdollisimmin, mahdollisin tavoin, jotta saadaan avoin, legitiimi hallitus Haitiin ja jotta toinen vaalikierros toimii eh, parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Grazie. La Kiitoksia. Jemke, seuraava puhuja bardzo chciałem podziękować pani przewodnicząca. otóż rouva puhemies haluan että minut ymmärretään oikein. Minulla ei ole mitään suuria varauksia liittyen EUn nykyiseen tukeen Haitille – unioni tarjaa, tarjoaa suurta materiaalista tukea Haitille ja pitäisikin miettiä, miksi muut maat eivät tee tätä samanlaajuisesti. Mutta meidän varauksemme liittyvät siihen tapaan, millä EU reagoi välittömästi tai millä tavalla EU reagoi tähän maanjärjestykseen. Me olimme liian hitaita, emmekä toimineet tarpeeksi koordinoidusti. Joten mitä johtopäätöksiä komissio veti tästä hitaasta reaktiosta liittyen avun antoon välittömästi tämän katastrofin jälkeen? Välittömästi katastrofin jälkeen annettu apu voi olla ratkaiseva ihmisten elämälle. Grazie. Eh, Kiitoksia. Viimeinen puhuja, Jarter, minuutti. Äh, Kiitos äh, puhemies, komission jäsenet. Minusta tilanne osoittaa hyvin selkeästi, että äh, tällaiset katastrofit liittyvät ihmisten omiin tekoihin suuriin yrityksiin ja muihin. Mutta minä en nyt usko, että siellä kuitenkaan tällä hetkellä ongelmana on raha, vaan lähinnä korruptio. Kuka haluaa antaa kaataa rahaa korruptoituneeseen järjestelmään? Sen vuoksi pyytäisin komissiolta, että toki meidän täytyy auttaa Haitia edelleen, mutta meidän täytyy myös panostaa poliittiseen infrastruktuuriin niin kauan kuin maassa ei ole toimivaa hallitusta ja hallintojärjestelmää. Meidän täytyy käyttää avustusjärjestöjä yksinkertaisesti vain sen vuoksi, että tälle ei ole mitään todellisia vaihtoehtoja. Grazie. Kiitoksia ja nyt puheenvuoro on komission edustajalla. Georgieva ensimmäisenä. Uh, Kiitos puhemies. Vilpittömät kiitokset kaikista kommenteista, joita tässä keskustelussa tänä iltana olemme kuulleet. Lopuksi voisin esittää viisi seikkaa. Ensinnäkin olen pitkälti samaa mieltä kaikkien puhujien kanssa siitä, että hallinnon puutteet ovat olleet kaikista merkittäviä merkittävimpänä piilevänä seikkana, jotka ovat vaikuttaneet tämän katastrofin laajuuteen. Se oli minun ensivaikutelmani ja tämänhetkinen käsinteeni. Haitin suurin ongelma ei suinkaan ollut maanjäristys, vaan se, että huono hallinto on siellä ollut vallalla jo monia vuosikymmeniä. Ja tämä on johtanut siihen, että ei ole minkäänlaisia sosiaalisia rakenteita olemassa, hallintorakenteita auttamassa haitilaisia. Muistan hyvin elävästi ja itse asiassa tämähän luo valtavan luottamuspulan haitilaisten keskuuteen suhteessa hallitukseen. Kaikki haitilaiset poikkeuksetta, joiden kanssa keskustelin, totesivat, että älkää antako rahaa hallitukselle. Humanitaarisessa työssä mehän emme anna, anna rahaa, vaan tarjoamme tukea kuinka kauan Haitin jälleenrakennus kestää. Se todellakin kestää kauan, koska ei se tapahdu ilman tätä institutionaalista infrastruktuuria toimivassa muodossa. Toinen seikka on se, että Haitin yhteiskunnassa on myönteinen seikka, joka on auttanut haitilaisia. Se on nimenomaan yhteisöjen sinnikkyys. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat asuneet yhdessä, menettäneet talonsa yhdessä ja ovat sitten siirtyneet asumaan leireihin yhdessä. He kantavat vastuun esimerkiksi siitä, että lapsia valvotaan. He ovat improvisoineet tyhjästä jonkinlaisia koulujärjestelyjä e, niin, että jotkut voivat tehdä työtä ja naiset voivat sitten tehdä ruokaa kaikille. Tämä sinnikkyys tarjoaa jonkinlaista toivoa Haitin tulevaisuuden kannalta. Ja oikeastaan tästä pääsenkin kolmanteen seikkaan, eli siihen, että meidän tukiohjelmamme Haitissa on sellainen, että sen on otettava huomioon se, mitä maassa on ja mitä siellä ei ole. Tästä syystä humanitaarisesti voimme korostaa sitä, että meillä on tietynlaisia voucher-ohjelmia, äh, rahaa työstä ja sellaista tukitoimintaa niin, että ihmiset voivat sitten luottaa omaan apuunsa jatkossa. Olen hyvin kiitollinen niistä kommenteista, joita on sanottu siitä, mitä me voimme ottaa opiksi Haitin kokemuksista. En ole samaa mieltä siitä, että olimme toiminnassamme hitaita. Oikeastaan Euroopan unionin toiminta, avustustoiminta alkoi heti 24 tuntia tapahtumien jälkeen, mutta totta kai aina on parantamisen varaa meidän kykymme järjestäytyä jo ennen kuin katastrofi iskee on aivan keskeisen tärkeä. Haitin kokemusten perusteella me olemme nyt päässeet eteenpäin siinä, että saimme aikaiseksi eurooppalaisen eh, toimintamallin, valmiuden eh, katastrofitilanteiden varalta. Seuraavaksi se, että kun suuntaamme katseemme eteenpäin nyt tästä humanitaarisesta kriisistä, olemme hyvin huolissamme. Olemme huolissamme naisten tilanteesta, turvallisuustilanteesta, naisiin kohdistuu tragedia. He ovat ikään kuin jumissa leireissä, eivät pääse sieltä eteenpäin. Me olemme korostaneet sitä, että turvallisuuskysymys, suojan tarjoamisen kysymys on olennainen. Lopuksi voin vielä kerran kiittää kaikista esitetyistä kommenteista ja erityisesti niistä, eh, jotka ovat korostaneet humanitaarisen työn tekijöiden roolia uhrauksineen. Grazie. Ehm, ora la... Kiitoksia ja nyt puheenvuoro komission jäsen herra Piivalksilla. Like a... Puhemies, haluaisin kiittää tämän parlamentin jäseniä solidaarisuudesta ja tuesta. Tässä on poliittinen ulottuvuus. Tilanne ei ole helppo Haitilla. Korkea edustaja seuraa tilannetta hyvin läheisesti ja antaa kaikkea diplomaattista tukea, mitä voidaan saada ja toivon mukaan toi, presidentin toinen kierros tapahtuu vakaalla tavalla. Ja me teemme tässä diplomaattisia ponnisteluita. Joskus nämä ponnistelut antavat tuloksia välittömästi, joskus niitä tuloksia on odotettava. Joku täällä mainitsi Baby Dogin vierailun. No kyllähän kuka tahansa voi liikkua, mutta ei se nyt kuitenkaan ollut mikään hyvä merkki todellakaan poliittiselle prosessille. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan poliittista ydintä Haitissa, koska se on meidän toivomme, että siellä on lainsäädäntöä ja presidentti, jolla on se kapasiteetti, mitä hän tarvitsee, ja johtaakseen maansa jälleenrakennusta. Toinen asia, jota haluan painottaa, on se, että kehitysyhteistyössä on kysymys valinnoista. Valinnoista ei olisi mitään ongelmaa rahoittaa tuhansien lääkäreiden matkustamista Haitille ja rakennella yliopistoja sinne. Toki se hoituisi, mutta entä sitten miten hoidettaisiin turvallisuus kaduilla? Ja se on rahoitettava ja hoidettava hallituksen kautta. Vai? Euroopan unioni rahoittaa tätä, mutta se ei näy sen vuoksi, että siellä ei näy mitään EUn leimaa. Mutta me kuitenkin pyrimme vakauttamaan tätä maata. mitä tulee sitten siihen, että talojen jälleenrakentaminen on helppoa, mutta mitä sitten, jos maassa ei ole infrastruktuuria, ei sähköverkkoja, ei mitään? Noin kilometri tien rakentamista maksaa noin miljoonan ja Haitissa vielä enemmän, koska se täytyy, me täytyy hoitaa myös ylläpitoja, täytyy huolehtia paikallisista yhteisöistä, Haitilla ei ole näitä varoja. Se ei voi tähän investoida. On monet maat Monissa maissa muutkin maat osallistuvat infrastruktuurin rakentamiseen, mutta Haitissa me olemme yksin. Tämä on hankala valinta, mutta minä uskon, että tämä auttaa maata rakenne uudistukseen. Sitten viimeinen asia, jota ei otettu kovastikaan täällä esille, mutta se liittyy tähän sitoumukseen. Ja näihin rahastoihin, rahoihin, että rahoja ei saa käyttää väärin. Budjetti tukee ainoastaan sitä, että äh, hallitus antaa rahaa ja sillä selvä. Ei vaan meidän täytyy valvoa näitä tilejä. Ei sinne voi vain lähettää 1,2 miljardia ja olettaa, että siellä hoidetaan hommat. Meillä on vastuu myös meidän veronmaksajillemme. Eli täytyy olla avoin näissä, täytyy järjestää tarjouskilpailuja, kaikki tämä vie aikaa, mutta minusta äh, meidän on otettava tämä aika, koska yksikin suuri väärinkäyttö tulee hankaloittamaan ja vahingoittamaan Haitin jälleenrakennusta ja sen tukemista. Kiitokset teidän tuestanne. Oli todella avulias ja, ja, ja rakentava keskustelu ja lupaan, että me hoidamme edelleen näitä asioita, jotka olette maininneet tänään. Grazie, Kiitoksia komission jäsenet. Meillä on kuusi päätöslauselmaa ehdotusta. Keskustelu päättyy ja äänestys tapahtuu huomenna kello 12.30. Seuraavana kohtana esityslistalla ovat suulliset kysymykset komissiolle. Ensimmäinen koskee kampanja jätekriisiä. Ja ensimmäinen puheenvuoro on kysymyksen esittäjillä.